Liebe Kollegen. Parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat, arvoisat vieraat, on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi tohtori Denis Mukwege ja hänen puolisonsa Rova Madeleine Magege. Toivottaa heidät tervetulleeksi Kongon demokraattisesta tasavallasta tänne Euroopan parlamenttiin. Olette lämpimästi tervetulleita tänne Euroopan parlamenttiin, tohtori Mukwege. Voitte uskoa tohtori Mukwege ennen kuin äh, esitän joitain kunnioituksen sanoja teidän työstänne. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi muita vieraita, jotka ovat äh, taistelleet vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta. Heidän joukossaan Ukrainan, Euro, Maidanin äh, edustaja Elisabetta Tsege Miltikova, joka on Euromaidan liikkeen edustajana paikalla. Lämpimästi tervetuloa. Te, rouva Shepetelnikova ja teidän kolleganne, teidän ystävänne, te osoititte valtavaa rohkeutta. Te asetitte oman henkenne alttiiksi maanne tulevaisuuden puolesta taistellessanne kaduilla vapaan demokraattisen Ukrainan puolesta. Me tuemme teitä tässä teidän toiminnassanne. Samoin, hyvät naiset ja herrat, haluan toivottaa tervetulleeksi Dinara Junusin. Te, rouva Junus, tulitte tänään Strasburgin edustamaan äitiänne Laila Junusia, joka ei päässyt paikalle, koska hän on edelleen pidätettynä. Rakas rouva Junus, tervetuloa. Rouva Junus, nimitettiin Saharov-palkinto ehdokkaaksi, koska hän perusti rauha- ja demokratia-instituutin ja hän taisteli rohkeasti Azerbaidžanin demokratian ja vapauden puolesta. Euroopan parlamentti vaatii Azerbaidžanin hallitusta vapauttamaan tämän syyttömän naisen, jonka terveydentila on dramaattisesti huonontunut. Haluan lisätä, että olemme yrittäneet lähettää Azerbaidsenin parlamentaarisen valtuuskunnan vierailemaan Rouva Junusin luona tähän päivään mennessä. Meitä ei ole maahan päästetty. Protestoin voimakkaasti sitä vastaan, että kollegamme eivät ole päässeet vierailemaan Rova Junusin luona. Azerbaidsenin viranomaiset ovat tällaisen vierailun estäneet. Emme voi hyväksyä tällaista. Siksi Pahrova Junusin tytär on symbolisesti häntä edustamassa täällä tänään. Hyvät naiset ja herrat, paremmin kuin minä voisin kuvailla herra tohtori Mukwegeä, paljon paremmin. Äh, hänen työtään kuvailee lyhyt äh, elokuva, jonka haluamme teille nyt esittää. Olkaa hyvä. Äh, Nämä vaikuttavat kuvat, myös mieltä järkyttävät kuvat, kertovat paljon teistä, tohtori Mukwege. Teidän äh, persoonanne, äh, teidän vaatimaton tapanne. Te olette lääkäri, joka väsymättä huolehtii potilaistaan, mitä järkyttävimmissä vastenmielisimmissä olosuhteissa pyrkii lievittämään heidän kärsimystään. Ja kuitenkaan meidän on vaikea edes kuvitella sitä kauhua ja tuskaa, jonka te kohtaatte työssänne, Pantsi sairaalassa, jonka olette perustanut, joka päivä. Ja kaikkien kollegojeni nimissä haluan kertoa, kuinka teitä ihailemme, kuinka teitä kunnioitamme. Te ette katso poispäin, te ette käännä selkäänne, te näette järkyttävää väkivaltaa. Se on tehnyt teistä pelottoman miehen miehen, joka huolehtii sodan uhreista, naisista ja tytöistä, jotka on jätetty oman onnensa nojaan, naiset ja tytöt, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Te olette lievittäneet heidän kipuaan, tarjonnut heille auttavan käden ja pakopaikan, jotta heidän rikkoutuneet ruumiinsa ja sielunsa saisivat parannusta. Näitä raiskauksia käytetään järjestelmällisesti sodan välineenä näitä viattomia vastaan. Ja nämä järkyttävät teot ovat paitsi väkivallan tekoja, osa strategiaa. Raiskaukset ovat aina brutaaleja ja epäinhimillisiä. Me tuomitsemme ne, mutta meidän sanojamme on nyt myös tekojen seurattava ja siksi, hyvät naiset ja herrat, Äh, aseellisissa konflikteissa raiskaajat äh, pääsevät rankaisemattomuuden äh, kautta vapaaksi. Heitä ei rangaista. Ja jos komentajat käskevät sotilaita raiskaamaan. Kyse on sotarikoksesta ja näitä, näistä sotarikoksista on sotarikollisia rangaistava. Yhä tänä päivänä joukkoraiskauksia tapahtuu Kongon demokraattisessa tasavallassa, samoin Syyriassa, Irakissa, Ruandassa, Bosnia-Herzegovinassa ja muissa aseellisissa konflikteissa lukuisat naiset ovat joutuneet tämän järkyttävän rikoksen uhriksi. Useimpia tekijöitä ei koskaan ole rangaistu. Euroopan parlamentti vaatii paitsi demokraatti, Kongon demokraattisen tasavallan myös muiden maiden hallituksia kantamaan vastuunsa jotta nämä raiskaukset päättyvät heti ja jotta rankaisemattomuuden kulttuuri päättyy täyttyy ja jotta tehdään kaikki sen puolesta, että naiset saavat oikeutta. Arvoisa tohtori Mukwege, Euroopan parlamentti kunnioittaa Saharov-palkinnolla teidän ihaltavaa työtänne lääkärinä sekä naisten ihmisarvon puolustajana. Te puolustatte maassanne oikeutta ja vapautta. Ja minä toivon, että meidän onnistuu yhdessä saamaan ihmiset tietoiseksi siitä, että raiskauksia nyt käytetään järjestelmällisesti sota-aseena. Tämä on vastenmielinen, likainen tapa, jota meidän on torjuttava kaikin keinoin, joita meillä on. Eilen tohtori Mukwege sanoitte sanat jotka minua todella koskettivat. Lainaan teitä nyt. Kun annoitte minut tämän palkinnon, niin tunnustitte kaikki ne naiset ja tytöt maissamme ja muualla maailmassa, jotka ovat joutuneet uhreiksi ja jotka pitää saada oikeuden eteen. Hyvät naiset ja herrat, minä olen ylpeä, kun saan tämän vuoden Saharov-palkinnon ojentaa tohtori Denis Mukwegelle Kongosta tohtori Mukwege, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Mm, hyvä Euroopan parlamentin puhemies. Hyvät Euroopan unionin kansojen edustajat, arvan kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat, kaikille yhtenäisesti. Vastaanotan tänään nöyränä ja toiveikkaana tämän arvovaltaisen Saharov-palkinnon, joka annetaan mielipiteen, mielipiteen vapauden puolesta – Tänä vuonna te itse olette juhlistaneet ensimmäisen maailmansodan juhlavuotta. Eurooppa ajatteli silloin, että se oli viimeinen sota ja että sivilisaatio sen jälkeen voittaisi. Mutta eipä näin käynyt. 30 vuotta myöhemmin ihmiskunnan hulluus oli taas palannut. Ja sen jälkeen te valitsitte rauhan ja yhdessä elon tien. Sellaisessa yhteiskunnassa, joka tähtäsi vapauteen ja vaurauteen. Nyt kun turvallisuusympäristö on entistä epävakaampia, jossa kriisipesäkkeet lisääntyvät jopa EUn välittömässä naapurustossa, haluan ennen kaikkea kiittää teitä, Euroopan kansojen valittuja edustajia, siitä, että te tuotte päivän valoon sen inhimillisen tragedian, josta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa raiskauksien ja seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneet naiset kärsivät. Maailmassa, jossa arvot ovat kääntyneet päälaelleen ja jossa väkivalta arkipäiväistyy ja saa koko ajan kauheampia muotoja. Siinä maailmassa väkivallan kieltäminen tarkoittaa toisin ajattelua. Kiinnittämällä maailman huomion siihen, kuinka välttämätöntä on suojella naisia aseellisten konfliktien aikana. Kieltäydytte toimimasta välinpitämättömästi yhdessä nykyajan suurimmista humanitaarisista katastrofeista. Olette myöntäneet, että EUn ulkopolitiikan prioriteetteina on ja tulee olemaan suurten järvien alueen konfliktien ratkaiseminen ja ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen. Myöntämällä tämän palkinnon olette päätyneet lisäämään näkyvyyttä kongolaisnaisille, jotka ovat jo yli 15 vuoden ajan taistelleet asiansa puolesta. Ja olette myös antaneet tunnustuksen heidän kokemilleen kärsimyksille, mutta myös heidän ihmisarvoilleen ja rohkeudelle. Monsieur le Président. Hyvä herra puhemies. Alue, jolla asun, on yksi maailman rikkaimmista. Kuitenkin murskaava enemmistö sen asukkaista elää äärimmäisessä köyhyydessä, joka johtuu maan turvattomuudesta ja huonosta hallinnosta. Naisten kehoista on tullut todellinen taistelukenttä ja raiskausta käytetään sota-aseena. Seuraukset ovat moninaiset ja ne vaikuttavat koko yhteiskuntaan ydinperhe on hajonnut, yhteiskunnan kudos on tuhoutunut, kokonaisia väestön osia on orjuutettu tai pakotettu maanpakoon. Ja kansantalous on laajalti militarisoitunut. Siinä sotaherrojen lakia noudatetaan oikean valtion, oikeusvaltion puuttuessa. Eli meillä vallitsee epäilyttävän tehokas sotastrategia – Kongan, Kongon valtionvalta ja sen toimielimet ovat heikkoja. Ne eivät vielä pysty suojelemaan kansaa, eivätkä takaamaan sen perustarpeita. Herra puhemies, asuinalueellani ei ole montakaan päivää, jolloin ei paljastuisi uusia inhimillisiä tragedioita. Viime viikolla 50 henkilöä murhattiin viidakkoveitsillä Eh, Benin alueella Pohjoiskivussa. Raskaana olleet naiset viilettiin auki ja syntymättömät vauvat mutiloitiin. Puolentoista kuukauden aikana on tapettu raasti 200 henkilöä. En haluaisi kenenkään muun ihmisen tavoin enää kerrata näitä kauhistuttavia rikoksia – joista lähimmäiseni ovat, uh, joiden, joissa lähimmäiseni ovat uhreina. Mutta miten voisin vaieta tässä tilanteessa, jossa jo yli 15 vuoden ajan näemme sellaista, jota, johon edes kirurgin silmä ei voi tottua? Miten voisin vaieta tietäen, että nämä rikokset ihmisyyttä vastaan ovat suunniteltuja ja niiden motiivina ovat alhaisen taloudelliset syyt? Miten voisin vaieta, kun nämä samaiset taloudelliset syyt ovat tehneet raiskauksista sotastrategiaa? Jokaisessa raiskatussa naisessa näen oman vaimoni. Jokaisessa raiskatussa äidissä Jokaisessa raiskatussa äidissä näen oman äitini ja jokaisessa raiskatussa lapsessa näen omat lapseni. Miten voisimmekaan siis vaieta? Kuka ihminen, jolla on oma tunto, voisi vaieta silloin, kun hänen eteensä tuodaan puolivuotias vauva, jonka vagina on revitty rikki joko brutaalisti penetroimalla tai käyttämällä tylppiä esineitä – tai kemiallisia aineita. Jokainen raiskaus on vakava ja se edellyttää meiltä kaikilta toimenpiteitä. Minun maassani on satoja tuhansia raiskattuja naisia, tuhansia lapsia, jotka ovat syntyneet raiskauksen seurauksena, ja vielä miljoonia ihmisiä, jotka ovat kuolleet näissä konflikteissa. Muualla maailmassa tämä kaikki herättäisi suuttumusta mutta Kongon yhteiskunnassa, jossa vertailukohdat puuttuvat, joukkokauheudet ohitetaan ikään kuin ne olisivat ihan pikkuuutisia, mikä osoittaa, että yhteiskunta on, lia- on liiallisen väkivallan traumatisoima. Sieltä puuttuu poliittinen vastuunkanto ja siellä kielletään yhteinen ihmisyytemme. Hyvä puhemies. Me olemme käyttäneet liikaa aikaa ja energiaa korjataksemme väkivallan seurauksia. Nyt pitää huolehtia sen syistä. Tuhansien uhrien todistukset osoittavat, että Kongon kansa janoaa oikeutta ja rauhaa ja haluaa muutosta. Nyt pitää kiireesti toimia. On olemassa ratkaisuja ja ne edellyttävät todellista poliittista tahtoa. Me olemme tässä nyt kriittisellä, kriittisessä hetkessä. Rauhan, turvallisuuden ja yhteistyön riitesopimus, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa vuonna 2013, ei voi jäädä pelkäksi paperin palaseksi. Koska Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat suurin eh, avunantajamme ja historiallinen partneri, me vetoamme teihin, että uudistaisitte tämän eh, puitesopimuksen täytäntöönpanon ja käyttäisitte kaikkia keinoja, jotka ovat olemassa, sekä taloudellisia että rahoituksellisia, mutta myös poliittisia ja diplomaattisia, jotta myötävaikuttaisitte suurten järvien alueen konfliktien lopulliseen ratkaisuun. Kongon demokraattisessa tasavallassa valtion vakauttaminen ja turvallisuuden palauttaminen maan itäosaan ovat prioriteettien prioriteetti. Turvallisuussektorin uudistus on yksi kaikista tärkeimmistä institutionaalisista uudistuksista ja se on keskeisin tehtävä, kun Kongon, valtion, Kongon valtio täytäntöönpanee tärkeintä velvollisuutta, nimittäin suojelee siviilejään. Oikeus, oikeuden pitää myös tulla, oikeusjärjestelmän pitää myös ottaa osaa rauhanprosessiin ja myös seksuaalisesta väkivallasta pitää rankaista. Ei voi olla rauhaa eikä kehitystä, taloudellista kehitystä, ellei ihmisoikeuksia kunnioiteta, ellei Il n'y aura pas emme saa aikaa rauhaa, emmekä taloudellista sosiaalista kehitystä, ellei korvata uhreille, ellei tervehdytetä tätä, tätä julkista palvelua ja turvallisuusjoukkoja tutkita, ja ellei palauteta totuutta, jotta voisimme saada aikaan sopimuksen. Hyvä puhemies. Ihmisoikeukset eivät ole pelkästään Euroopan perusarvoja, mutta myös yksi tavoitteista, jotka ohjaavat EUn ulkosuhteita, joissa edistetään rauhaa ja kehitystä, demokratian edistämistä ja oikeusvaltion ö, olemista. Nöyrän arvioni mukaan kyseessä on todellinen lisäarvo, jota EU tarjoaa suhteessa muihin kansainvälisiin kumppaneihin. Mutta reaalipolitiikka osoittaa, että hyvin usein geostrategiset ja geotaloudelliset intressit menevät ihmisoikeuksien kunnioituksen ja suojelun ohi. Komission asetusehdotus vastuullisesta kaivostoiminnasta tulee teidän käsiteltäväksenne. Ja siihen pitäisi sisällyttää sitovia säännöksiä ja niiden pitää ottaa huomioon myös lopputuotteet sekä lännessä että Afrikassa saatavat raaka-aineet. Mm, me haluamme ilmaista sen toiveen, että jokainen katsoo, että talouspolitiikan ja ihmisoikeuksien kunnioituksen välillä on yhteneväisyyttä ja että sijoitetaan ihmisarvo taloudellisten ja rahoitukseen liittyvien näkemysten keskiöön. Meidän maamme on täynnä potentiaalia – jos saamme vastuullisempaa ja avoimempaa kauppaa, niin Kongolla on kapasiteettia kehittyä omin voimin. Kiitos sen luonnonvarojen, mutta etenkin kiitos sen ihmisvoimavarojen, joita ei tänä päivänä voida hyväksi käyttää kaikkien hyödyksi, koska ei ole rauhaa eikä sotaa. Hyvä puhemies. Tämä palkinto on merkittävä seksuaalisen väkivallan uhreille vain mikäli, jos saatatte meitä rauhan ja oikeuden ja demokratian tielle. Omistamme palkinnon kaikille Kongon demokraattisen äh, tasavallan ja koko maailman elojäänneille seksuaalisen väkivallan uhreille. Olemme vakuuttuneita, että muutos tulee näiden rohkeiden naisten kautta, jotka ovat määrätietoisia ja ihmisarvoisia ja jotka ovat inspiraatiomme lähde joka päivä. Omistamme tämän palkinnon myös kaikille ihmisoikeuksien puolustajille, jotka taistelevat joka päivä usein hyvin vaikeissa olosuhteissa ja kaukana katuvaloista, jotta voisivat saada aikaan rauhan kulttuuria, auttavat uhreja saamaan oikeuksia ja saamaan toimi, toimielimet vastuuseen. Haluamme kiittää Pantsin sairaalan koko henkilökunnan ammattitaitoisuutta ja omistautuneisuutta, myös kaikkia muitakin kumppaneita, jotka ovat auttaneet työssämme ja erityisesti tässä viittaan humanitaarisen avun virastoon ECHOon, joka on meitä tukenut jo yli kymmenen vuotta. Ilman teitä me emme olisi tässä tänään. Yhdessä poliittiset päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunnan toimijat ja kansalaiset, miehet ja naiset, päättävät tästä rajasta, jossa tuomitsemme raiskauksen käytön sota-aseena ja rakennamme parempaa tulevaisuutta lapsille ja lastenlapsillemme, jossa he voivat kukoistaa. Ja kaikki ne, jotka ovat liikaa kärsineet, voivat kuvitella tulevaisuuden, jossa on enemmän vapautta. Hyvä puhemies, hyvät euroedustajat. Haluaisin tähän loppuun kohdistaa sanani tästä suuresta salistanne omille kansalaisilleni, joita täällä on paikalla monta, jotka tulivat mukanani. Hyvät maamieheni, meidän kansakuntamme, Kongon demokraattinen tasavalta, kuuluu meille. Sen luonnonvarat, sen ihmiset, sen elimet, toimielimet, sen kohtalo, nämä kaikki ovat meidän vastuullamme. Meidän Kongon kansan tehtävänä on muotoilla lakimme, oikeuslaitoksemme, hallintomme, jotta voimme kaikin tavoin palvella kaikkien etua, eikä vain tiettyjen ihmisten etua. Thank <laughs> you. Le prix Sakharov. Saharov-palkinto, jonka Euroopan parlamentti on, on meille antanut, on teidän. Se symboloi eh, mielipiteen vapautta. Ja tämä oikeus on meiltä riistetty. Tästä oikeudesta olemme näköjään joskus luopuneet terrorin ja vainon vuoksi. Mutta tämä oikeus meille kuuluu ja Euroopan kansat edustajiensa kautta oveta, ojentavat tänään meille kätensä jotta tuon oikeuden löydämme uudelleen. He haluavat tukea meitä taistossa mielipiteen vapauden, rauhan, oikeuden ja edistyksen puolesta. Tänä päivänä Eurooppa ilmaisee meille solidaarisuutensa kovaan ääneen. Se haluaa kulkea kanssamme, kun pyrimme palauttamaan Kongoon ihmisarvoisen elämän. Liittykäämme yhteen ja kulkekaamme yhdessä, jotta lopultakin saisimme rauhan maahamme ja että voisimme äh, kuvitella parempaa tulevaisuutta. Meidän maamme on sairas, mutta yhdessä ystäviemme kanssa eri puolelta maailmaa voimme ja aiomme maamme parantaa. Haluan kiittää teitä.